okay, um, welcome. Tervetuloa takaisin tänne, takaisin nyt siis tänne. Ekofinissa oli niin jännittävää, että pyydän anteeksi nyt tätä aikataulun muutosta. Ja meillä ministeri Charlie oli, oli tässä kokouksessa, niin hän ei päässyt tänne mukaan. Ja hän kuitenkin tuli tänne, aivan kuten hän oli meille luvannut, ja hän tulee kertomaan näistä maakohtaisista suosituksista. Me käsittelimme näitä pikaisesti Strasbourgissa ennen kuin sen aika oikeastaan olikaan, mutta nyt nämä ovat jo virallisia ja olemme hyvin kiinnostuneita kuuntelemaan, mitä valtiovarainministeri Scherlillä on näistä sanomista. Olkaa hyvä. Thank you. Yes, indeed, it was quite pleasant to be. Kiitos. Niin, oli varsin mielenkiintoista olla tänään ECOFIN kokouksessa tänään. Kyseessä oli ensimmäinen kokous, jota itse johdin, eli se oli suuri kunnia myöskin minulle olla edustamassa maatani siellä, mutta eihän kokouksen osallistu maana, vaan edustaa kaikkia 27 jäsenmaata puheenjohtajana. Kokemus oli varsin miellyttävä ja mielenkiintoinen ja töitäkin tehtiin kovasti. Mitä sitten tulee eh, aiheeseen, jota nyt on tarkoitus tällä tarkastella, eli eh, eurooppalainen ohjausjakso. Tämänpäiväinen ECOFIN neuvosto hyväksyi maakohtaiset suositukset. Ja näin mukaan on otettu myöskin 2012 ohjausjakso. Eli se on näin saatu päätöksen ja virallinen tämänpäiväinen hyväksyminen, sitä seuraa sitten, tai se seuraa 28.–29. päivä kesäkuuta pidetyn huippukokouksen esitystä. Ja suosituspaketti sisältää 27 eri maille osoitettua maakohtaista suositusta, mitä tulee talouden reformiin ja talousarvotoimenpiteisiin. Ja tämän lisäksi mukana on suosituksia myöskin euroalueelle. Kuten tiedätte, nyt toista kertaan eurooppalaista ohjausjaksoa on eletty ja tällä kertaa mukaan on otettu kaksi uutta asiaa, ajatusta – Ensimmäinen näistä on tämä comply or explain periaate, eli neuvosto perussääntöisesti, lähtökohtaisesti olettaa, että eh, komission suosituksia noudatetaan tai muuten on julkisesti tuotava kantansa esiin. Tämä on varsin tärkeä lisäys, sillä tällä tavalla taataan parempi avoimuus ja tämän lisäksi myöskin vastuuvelvollisuus koko prosessia ajatellen. Enkä varmasti liioittele, jos nyt sanon, että tämä todellakin on vahvistanut komission asemaa tässä prosessissa. Ja siihenhän alun perin pyrittiinkin ja tässä onnistuttiin, tai se myöskin komissio siis onnistui. Ja toinen uusi asia on se, että Makrotalous, epätasapainomenettelyistä johtuvat suositukset on myöskin mukaan otettu. Ja ne kattavat 12 valtiota ja päädyttiin siihen, että vaikka nämä kärsivätkin epätasapainotilasta, voidaan katsoa, ettei se ole kuitenkaan eh, eh, liian laaja vielä. Belgia, Bulgaria, Kypros, Tanska, Espanja, Suomi, Ranska, Unkari, Italia, Ruotsi, Slovenia, ja yhdistynyt kuningaskunta ovat nämä 12 valtiota. Ja nämä uudistukset tekevät tästä suositusmenettelystä kattavamman. Ja tämän lisäksi neuvosto myöskin järjesteli rinnakkaista käsittelyä ECOFin suositukset liittyen, eli kasvu- ja vakauspaketti sitten Pit mitä tulee tähän makrotalouden epätasapainomenettelyyn, joka tässä jo mainittiin, ja sitten yleiset eh, rakennerahastoimet ja sitten vielä eh, toimet Vaikka haasteita onkin paljon, eh, tehtiin hyviä töitä, saatiin aikaan päätelmät tänään ja nyt sitten on jäsenmaiden tehtävä tulevissa kansallisissa budjetti- ja rakennuudistuspäätöksissään huomioida nämä suositukset. Nyt ehkä hieman yksityiskohtia tästä aiheesta. Jos tarkastellaan neuvoston ja komission välisiä neuvotteluja ja sitä, miten comply or explain periaatetta sovellettaisiin, niin tässä kaksi seikkaa on syytä mainita. Ensinnäkin se, että keskustelut johtivat moniin lisäyksiin ja muutoksiin suositusten osalta, ja näitä komissio täysin tuki. Eli monet jäsenmaat eivät niiden osalta ei tehty enää mitään muutoksia suosituksiin. Ja tapauksissa, joissa ei sopua komission kanssa aikaan saatu, neuvosto selvitti oman kantansa. Raportti, jossa nämä selvitykset ovat mukana, myöskin saatiin tänään hyväksyttyä ja tulette sen ihan lähiaikoina myöskin saamaan. raportin osalta on syytä mainita se, että keskustelut keskittyivät ja muutokset keskittyivät työmarkkinapoliittisen toimen rakenneuudistuksiin ja julkiseen rahoitukseen, vähemmän rahoitussektoriin. Kaiken kaikkiaan muutoksia tehtiin ja niiden syitä selviteltiinkin kymmeneen suositukseen kaikista 27, 27 maasuosituksesta siis. Ja kymmenistä otettiin mukaan myöskin eh, eh, perustelut sille, miksi esitetään, mitä on esitetty eh, työmarkkina poliittisiin toimiin liittyen. Ja sitten katsottiin, että Euroopan ohjausjakso osoittautui menestyksellisesti, mutta silti parantamisenkin varaa on. Ja nyt onkin nämä uudet seikat tähän prosessiin mukaan otettu. Ja yksi haaste liittyy siihen, miten parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää sitä, tai käyttää käytettävissä oleva lyhyt neuvotteluaika hyväksi. Tänään ECOFIN keskusteli siitä, miten parantaa eurooppalaista ohjausjaksoa, ja komissio jatkaa tästä eteenpäin, ja valmistelevina, valmistelevana tahona ja tulee tarkkaan läpikäymään nämä asiat ja asiaan palataan sitten lokakuun ECOFIN-neuvostossa ja Kyproksen puheenjohtaja juus ilman muuta on valmis vastaanottamaan hyviä ehdotuksia myöskin Euroopan parlamentilta tähän liittyen. Kypros puheenjohtajana on sitoutunut asiaan ja haluaisi saada aikaan mahdollisimman hyvän eurooppalaisen ohjausjakson vuoden 2013 osalta. Tässä yhteydessä on myöskin syytä huomata ja muistaa, että neuvosto tänään hyväksyi e, e, eurooppalaisen ohjausjakson, eli se on tänään saatu hyväksyttyä. Asia on valmis. Ja tällä kaikella on ollut vaikutuksia. Neuvostokomissio, valtioiden päämiehet, tällä kaikella on vaikutuksensa, eli ihan tärkeästä päätöksestä kyse on. Kaksi viikkoa sitten, kymmenisen päivää sittenhän asia oli valtioiden päämiesten kokouksessa myöskin esillä. Ja toinen tärkeä elementti liittyy siihen, että on määritelty prosessit, ja niin kuin jo totesin, on katsottu myöskin, eh, miten asioita voitaisiin parannella. Ja varmasti eh, jatkokehitystä eh, vielä saadaan aikaan. Ja tässä jo mainitsinkin lokakuun, lokakuun 12. päivä kokous pidetään ja silloin katsotaan uudelleen, miten näitä prosesseja voidaan kehittää. Ja jos parlamentti, Euroopan parlamentti haluaa ehdotuksia tehdä, niin ne ovat ilman muuta tervetulleita. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Um, I will take... Kiitos tästä. Nyt sitten kysymyksiä jäseniltä. Nyt minä koordinoin tätä. Jean-Paul ei ole vielä vilkutellut minua täältä, mutta haluatko puhua? Quand on me donne quelque chose, j'accepte tout. Niin, täytyy tot, totta kai aina odotella omaa vuoroaan. Niin, tässä teidän ajatuksenne totta kai olivat hyvin kiinnostavia, erityisesti se, että olette valmiita kuulemaan myös parlamentin eri kannanotot. Minä tahtoisin miettiä, miten te neuvoston puheenjohtajana – näette parlamentin tehtävän tässä ohjausjaksossa. Me täällä tietenkään emme ole ainoita vain keskustelemaan, jos sää näyttää hyvältä ja niin poispäin. Parlamentilla on oikea tehtävä demokraattisen valvonnan hoitamisessa ja tässä me tietysti jätämme myös oman vallan kansallisillekin parlamenteille, emme me niiden tehtävään puutu, mutta minkälaista työtä ja minkälaista roolia te olette ajatellut parlamentille ja minkälaisiin keinoin ja välinein annatte parlamentille mahdollisuuden käyttää puheenvuoron tästä ohjausjaksomenettelyssä. Se on kuitenkin hyvin tärkeä asia meidän talousalueemme tulevaisuudessa. Kiitokset. Vastataan näihin yksi kysymys kerrallaan. Ihan hyvin, näin voidaan tehdä neuvoston puheenjohtaja edustaa tietysti 27 jäsenvaltiota. Ja puheenjohtaja ja puheenjohtajavaltion näkemykset, näin edustavat 27 jäsenmaan näkemyksiä. Me edustamme neuvostoa. Ja voisi olla ehkä vähän ennenaikaista tässä vaiheessa ottaa vielä kantaa asiaa, mutta yleisellä tasolla voin sanoa sen, minkä olen esiin tuonutkin. Ensinnäkin meidän kaikkien panosta tarvitaan silloin, kun Euroopassa tärkeitä asioita tarkastellaan ja kehitellään. Eli kaikkien panosta tarvitaan ja äh, ehdotus voi tulla mistä vain hyvässä rakentavassa hengessä. Mutta jos kysymyksen oikein ymmärsin, niin tähtäsitte ilmeisesti siihen, että onko jotain virallista tapaa, keinoa, miten parlamentti voi vaikuttaa. Edelleenkin ollaan oppimisprosessissa ja kun asia tarkastelee neuvoston kannalta, niin katsoisimme, että tärkeää edistystä on saatu aikaan ja kannattaa katsoa, mitä on jo tehty Eli katsotaan näin ja mietitään, mitä voidaan parantaa, ja näihin asioihin palataan sitten lokakuussa. Kerätään yhteen kaikki tarvittava tieto ja materiaalia. Toivottavasti lokakuussa kaikki olemme vähän viisaampia ja voimme sitten toimia siten, että toimintamme hyödyttää kaikkia Euroopan kansalaisia. Eli tässä on nyt ihan hyvin aikaa meillä vielä. Kannattaa näin ollen mm, käydä asioita läpi harkita asioita, eh, tehdä ehdotuksia puheenjohtajalle kaikki huomioi ja sitten myöhemmin niiden tarkasteluun palataan lähemmin. Kiitos. Kiitoksia. Ehkä me kaikki olemme sitten lokakuussa viisaampia. Meidän oma-aloitteinen mietintö, jonka Gauzes on tehnyt esittelijänä, niin siitä äänestetään jossakin vaiheessa lokakuuta. Lisa. Thank you very much. I'll speak in English. Kiitokset. No, minä tässä nyt puhunkin englantia. Niin, kiitos siitä, että tulitte tänne meidän kokoukseemme jälleen, hyvä ministeri. Niin minä haluaisin esittää neuvostolle kysymyksiä, en, en nimittäin niinkään sinulle henkilökohtaisesti, vaan neuvostolle. Eli minulla nyt onkin aika montakin kysymystä. Ensiksikin tässä me Olemme pitkälti tehneet työtä tuon Sixpackin eteen ja olemme halunneet vahvistaa komission valtaa ja täytäntöönpanoa valtaa jäsenvaltioissa rangaistuksissa, jos näitä suosituksia ei noudateta. Ja tässä nyt en suoraan kritisoi sinua, mutta tässä nyt sitten komissio ja neuvosto eivät muuttaneet tätä. Nämä no, suositukset näyttävät hyvin heikoilta, suorastaan liian heikoilta, hyvin väljiltä, aina vain sama rakenne, aina vain sama ratkaisu. Kaikille valtioille on kyse pienestä tai suuresta valtiosta, joten tämä ensiksi ja sitten toiseksi. Minä olen sitä mieltä, että tuosta six-packista olisi, on lisäarvona saatu se, että komissiota pyydettiin katsomaan näitä eli vaikutuksia jos joku valtio tekee jotain, niin miten se vaikuttaa muihin valtioihin. Ja nyt tämä on jätetty kokonaan syrjään. Ja tämä ensimmäisenä. Ja toiseksi, jos nyt tutkailen tätä vuosittaista IMFn kertomusta, niin IMFn arvio puhuu Saksasta seuraavaa. Eli kotimainen kysyntä tässä euroalueen suurimmassa taloudessa ja vahvan työllisyyden kasvun eteen ohjaa meitä palkkojen nostamiseen, joka sitten lisäisi tuontoa ja, tuontia ja sen jälkeen tasapainoittaisi koko euroaluetta. Jos me tutkailemme tätä näissä taulukoissa, jotka komissio on antanut, niin nämä valtavat ylijäämävaltiot ja valtavat alijäämävaltiot vaativat myös kohtelua. Saksaa ei kukaan valvo nyt sen kummemmin, koska 5,9 oli tuo Saksan ylijäämä ja tuo kynnys oli 6 prosenttia, joten no 0,1 prosentilla Saksa on päässyt pälkähästä eikä sitä valvota. Ja, vaikka, ja näin vain puhutaan sitten tästä kokonaiskysynnän kasvattamisesta euroalueella tässä euroalueen tärkeimmässä valtiossa. Ja tämä pitäisi olla tekstissä selkeästi sanottuna, vaikka näin ei ole. Ja kolmanneksi sitten nämä troikavaltiot, valtiot Puhun omasta valtiostani Portugalista. Portugali on seurannut näitä suosituksia ihan pilkuleen ja se ei ole toiminut. Eli jos nyt tutkailimme tätä lopputulosta, niin tässä sanotaan, että Portugali on tehnyt, noudattanut suosituksia ja niin poispäin. Eli ei olla nyt menty tähän Kreikan tyyppiseen tilanteeseen, jossa se on epäselvää. Portugali on noudattanut näitä, mutta se ei ole toiminut. Työttömyys on kasvanut, korrup- näitä mm, konkursseja on kaikkialla. Eli tämä ei ole toiminut ja me nyt odottelemme sitten neuvostolta sitä, että te myös tutkailette, onko näillä suosituksilla saavutettu mitään tuloksia. Ja vielä sitten viimeksi tästä työllisyydestä. Me täällä parlamentissa olemme havainneet, että mitä tahansa suosituksia neuvosto tekee järjestelmällisesti työllisyydestä, työllisyydestä mikä tahansa ehdotus tästä onkin tehty, niin silloin tätä sosiaalista vuoropuhelua käytetään pääperiaatteena demokratioissa. On aika omituista. Kysyinkin tätä jo, mutta ei se ollut ehkä oikea hetki. Palaan siksi tähän nyt, olen pahoillani siitä. Eli milloin, kun näitä Italian suosituksia tehtiin, niin komission äh, ehdotuksissa olivat nuo työllisyyskysymykset ja sitä, niitä hoidetaan sitten yhdessä sosiaalisten yhteiskunnallisten kumppaneiden äh, työmarkkinoiden työmarkkinasopuolten kanssa. Ja, e, näin, ja myös neuvosto sitten lopulta kuitenkin päätti poistaa kokonaan tämän vuoropuhelun ja vain puhutaan tämän uuden puitteiston täytäntöönpanemisesta, jotta se sitten e, nostaa tuottavuutta ja palkkaa, tasoa ja niin poispäin. Eli tässä ei puhuta mitään työmarkkinasopuolten kuulemisesta. Eli tämä on huono asia. Ja sitten taas, jos katsomme Suomea, niin komissio ei ole pyytänyt minkäänlaista e, työmarkkinaosapuolten konsultointia. Ja neuvosto on sitten vain sanonut täällä, että täysin kansallisten menetelmien mukaan noudatetaan tätä vuoropuhelua. Miten ihmeessä? Nämä olivat minun kysymykseni. Anteeksi nyt vain. Metä, minä tässä esitän näitä kysymyksiä sinulle, tai siis neuvostolle, enkä sinulle henkilökohtaisesti. Uh, no- Arvostan tätä, eikä tässä ole mitään tällaista henkilökohtaista te tässä otitte monta kysymystä esiin. Kuitenkin täällä taustalla on eräs seikka, jonka olen sanonut aikaisemminkin. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joissa voidaan hyvinkin syvälle mennä analyyseissä ehkä, ja niistä voidaan olla monenlaista mieltä. Mutta minä ehdotan, että, tai monessa kommenteissa ne on hyvin paljon totuutta ja niitä täytyy varmastikin tarkastella. Ja mitä tulee näihin muutoksiin, joita on tehty, niin näin on tehtykin. Meillä on päiviä, e, johon mennessä kaikki tärkeät e, kommentit tulevat huomioiduksi. Minä tiesin, että nämä kysymykset eh, te ottaisitte mm, esille. Minulla on puoliksi saksalainen kollega täällä mukana asiantuntijana, niin- ja hän varmaankin voi antaa meille vähän enemmän lisätietoa kaikista näistä esiin ottamistanne kysymyksistä. Mutta ennen sitä eh, vastaan tähän Portugalia koskevan kysymykseen. Se on hyvin ongelmallinen, monimuotoinen ongelma, koska minun maanikin on menossa samalle tielle. Toinen asia on sitten tämä ulkoinen ympäristö. Niin saattaa johtaa siihen, että maamme ajatuvat tilanteeseen, josta emme ole edes, jota emme ole edes kuvitelleet. Kun Euroopassa on kriisitilanne, niin tilanteet vaikuttavat toinen toisiinsa. Erät enemmän, erät, erät vähemmän. Kyproksen tapauksessa Kreikassa oli ongelma. Ja se on vaikuttanut meidän, meidän maahamme. Meillä oli hyvä talous 50 vuoden ajan ja nyt yhtäkkiä olemmekin tällaisessa tilanteessa kuin nyt Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita te käsittelitte, joita me tulemme tulevina vuos- kuukausina ottamaan esiin. Toivottavasti ei kovin monta vuotta kuitenkaan. Sitten Andreas saa vuoron. Very happy to have. Hyvää iltapäivää. Kaikilla on eh, suuri ilo voida tätä mielenkiintoista, vaikkakin hankalaa keskustelua täällä ekovaliokunnan jäsenten kanssa käydä. Mehän kaikki Tiedämme, että taloustieteilijöilläkin on hyvin erilaisia näkemyksiä asiaan ja yritin nyt tuomaan esiin sellaiset näkemykset, joista pitkälti ollaan yksimielisiä neuvostossa liittyen kysymyksiin, joita kommentoitte, mutta myöskin muita näkemyksiä tähän asiaan on. Mitä tulee suosituksiin, niin yleisesti katsotaan, että ne ovat nyt konkreettisempia ja sitovampia kuin aikaisemmin, mutta eh, te toitte esiin sen, että tarvittaisiin vielä parempaakin edistystä, eli eh, enemmän eh, maakohtaisuutta ja paremmin tulisi myöskin prioriteettiasettelu huomioida ja seuraavalla kierroksella ehkä jonkinlainen täytäntöönpanoaikataulu esittää, koska tähän saakka suositukset ovat olleet varsin yleisiä, antavat kyllä osviittaa ja ohjeita, mutta eivät ole kuitenkaan kovinkaan spesifisiä, mitä tulee eh, ihan käytännön mm, talouspoliittisiin toimiin. Ja sitten nämä mm, spillover-vaikutukset, näitä on varsin hankala arvioida. IMF pyrkii nyt tämän asian toteuttamaan, mutta asian hoitaminen ei ole yhtä helppo asia kuin analysoida taloutta sinällään ja todeta tai havaita esimerkiksi julkisen talouden epätasapainotilat tai rakenteellisia ongelmia. Spilloverit ovat asia, jotka vaativat enemmän teknistä tarkastelua ennen kuin voidaan saada sitä kautta eh, selvyyttä asioihin, mutta ymmärsin kyllä pointin, eli mielestäni olisi analysoitava myöskin sitä, ja varsinkin puhuttaessa isoista valtioista olisi pidettävä mielessä se, eh, mitä vaikutuksia niiden toimilla on sitten kokonaisuudessaan euroalueeseen. Ja tässä puheenvuorossanne mainitsitte Saksan No, kun puhutaan alijäämistä ja ylijäämistä tasaisen liittyen, niin lähdetään liikkeelle siitä, että kumpiinkin tulee puuttua, vaikka painotuksissa eroja onkin. Ja tästä pitkälti oltiin yhtä mieltä, koska ali- ja ylijäämätilanteet kuitenkin eroavat toisistaan ja tässä Kypros esimerkkinä myöskin esiin nostettiin, no Kypros on todellakin eh, kokenut tällaista epätasapainotilaa nimenomaan eh, viime edellisen vuotensa eh, taseeseen liittyen, mutta näitä seikkoja ilman muuta tarkastellaan. Troikan liittyen voin sanoa sen verran, että koko ajan opitaan. Ihan alussa e, tilanne oli hieman toinen, mutta nyt jo pyritään huomioimaan se, että ohjelmat e, ovat jo hieman laajempia, ei puhuta pelkästään e, fiskaalikysymyksistä, vaan monenlaisia elementtejä on mukana, myöskin kasvuagenda, johon tekin viittasitte, huomioidaan. Ja sitten pankkiulottuvuus ja rahoitusulottuvuus on myöskin mukaan otettu. Eli nämä ovat seikkoja, e, jotka on huomioitava myöskin. Toisaalta on ymmärrettävä sekin, että ohjelmat vievät oman aikansa ennen kuin konkreettisia tuloksia ne voivat mukanaan tuoda. Eli tarvitaan suunnitelmia tietysti ja mahdollisimman selkeää lähestymistapaa, konkreettista lähestymistapaa ja varmasti tähän EU-ssa pyritäänkin. Mutta on sallittava se, että tietty aika tarvitaan ennen kuin nämä ohjelmat voivat hedelmää kantaa. Ja Kyproksen edustajan toteaisin, että Kyproksella on oma ohjelmansa ja e, tulevaisuus lähitulevaisuus tulee olemaan e, poliittisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti tarkastellen ilman muuta varsin haasteellinen, sen kyllä hyvin tiedämme. Työllisyyskysymyksistä. Ehkä tätä kannattaisi hieman eriyttää, koska maissa eroja on. Esimerkiksi Italian tilanne on omanlaisensa. En nyt mene yksityiskohtiin tässä vaiheessa, kun meillä yksityiskohtaista tietoa ei ole, mutta on tärkeää pitää mielessä se, että tilanne Italiassa on erilainen. Esimerkiksi tämä kilpailukykyongelma ja ero sitten verrattuna vaikkapa Suomeen on ihan huomattava. Eli maiden eh, välillä on eroja ja ilman muuta myös suositusten tulee olla aina maakohtaisia maasta riippuen. Äh, ole. Kiitos sitten Alden puolesta. Ulle. Sir, I have a couple of questions. Kiitokset eh, puheenjohtaja. Niin, muutama kysymys ihan yleisellä tasolla ja sitten vähän erityisempiä kysymyksiä. Eli minä ihmettelen, miten tämä keskustelu on hoidettu. Teillä, teillä on suositukset ja sitten jotenkin niitä muutetaan ja sitten voidaan tehdä myös viime hetken muutoksia. Miten kaikki tämä oikeastaan tapahtuukaan? Eli mikä, mitkä syyt tässä nyt sitten ovat, se olisi kiinnostavaa kuulla. Onko kyse avoimesta keskustelusta vai Mistä? No sitten Bulgaariasta ja Maltasta, jotka äänestivät vastaan. Miksi? Ja mitä suosituksia ne eivät hyväksyneet? Minun oma maani on Ruotsi. Tässä komission ehdotuksessa sanoo, että palkkajoustoa pitäisi rohkaista, mutta nämä sanat on nyt poistettu neuvoston suosituksista, joten ja tätä on kovasti käyty läpi keskusteluissa minun maassani, joten nämä kysymykset esittäisin. Ja sitten Ruotsin talousministeri Herborg, Borg, teidän kolleganne on viikonloppuna sanonut, että Kreikka on tässä nyt suurin piirtein täysin menetetty ja Suomen talousministeri on myös viikonloppuna. Meillä on ollut Pohjois-Euroopassa paljonkin meneillään, että Suomi voi jättää euron, jos Suomen täytyy maksaa Etelä-Euroopan valtioiden velkoja. I will try and um, share the reply with... Minä yritän tässä jakaa tätä vastausvuoroa kollegani kanssa, mutta tähän viimeiseen kysymykseen ottaisin kantaa. Eihän meidän pitäisi aina kommentoida kaikkea, mutta on hyvin tärkeä asia tämä ja, ja liittyy meihin. Ei sillä ole mitään merkitystä, kuka sen on sanonut näin. Ehkä se oli, se oli nyt irti kontekstistaan. Kreikan tilanne on todellakin vaikea. Ja sanoin, että meidän ongelmanne Kyproksessa ovat peräisin niistä heijasteista, jotka ovat Kreikan kaatuvasta taloudesta. Me kaikki tiedämme, että vuoden alussa päätettiin, että Kreikan velkakirjoja leikataan. Ja siinä oli hurjat kustannukset ja ne lankesivat sitten meidän pankeillemme, jotka olivat Kreikan obligaatioihin investoineet. ja ovat, olivat, joutuivat tällaiseen vaikeaan tilanteeseen. Jos maalla menee niin huonosti taloudellisesti, niin mitä me teemme? Siis näinhän on juuri nyt viime päivinä käynyt. Me keskustelemme pankkiunionista. Me puhumme eurooppalaisesta pankkivalvontaviranomaisesta sillä tavalla, että näitä tilanteita voitaisiin seurata. Mutta haluaisin sanoa, että jos tällainen valvontaviranomainen olisi ollut olemassa Euroopassa kymmenen vuoden ajan, niin silloin olen varma, että näitä ongelmia nykyisiä ei olisi mutta nyt ne kuitenkin ovat edessämme ja tämä realiteetti on se, me emme voi niitä juosta pakoon, meidän täytyy ne ratkaista. Tässä prosessissa, kuten ISSF ja ISM, nämä on siis EVM ja ERVV, ne on rakennettu sitä varten, että voidaan tällaisia ongelmia, taloudellisia ongelmia ratkaista. Vuosia vuosia sitten aikaisemmin, kun olen teille puhunut, minä kerroin tästä, niin olen nyt hyvin etuoikeutetussa tilanteessa, kun saan tässä teidän edessänne puhua. 27 maata on unionissa ja minä voin keskustella näistä vaikeista tilanteista kanssanne ja sitten loppujen lopuksi löydämme ratkaisun. Ne eivät ratkaisut yleensä löydy ensimmäisenä päivänä, ne tulevat kuukausia myöhemmin tai joskus menee vuosi tai useampia. Mutta meidän täytyy hyvin rauhanomaisesti ja sivistyneesti löytää nämä ratkaisumme. Te muistatte, että viime vuosi sadalla tilanne oli toisenlainen. Ja nyt sanonkin, että tässä on nyt suuri kunnia ja on etuoikeus elää tätä aikaa, jolloin meillä on näitä ongelmia, mutta ne eivät ole vielä ratkenneet. Ongelmat ovat edessämme ja moneen hengessä, yhteistyön hengessä – meidän pitäisi pystyä ratkaisemaan ongelmat. Ja kuten sanoin, tämä on hyvin tuskallista minulle. Me tiedämme, että tämä spiraali on myös iskenyt meidän maahamme, jonka talous aikaisemmin voi hyvin. Toivon, että lopuksi, lopulta eurooppalainen solidaarisuus ja kansalaisten tuella meidän me löydämme ratkaisun. Ja, ja sin, sillä tavalla, ettei käy niin, että Kreikan tapainen maa menettää kokonaan taloudellisen otteensa. Jos tämä käy Kreikalle, niin silloin se leviää muihin maihin. Ja sitten lopputulos olisi hyvin haitallinen koko Euroopalle. Sitten me emme halua epäonnistua. Mutta minun on myös sanottava, että että etuoikeus kuulua Eurooppaan, siihen liittyy myös vastuu. Kreikalla on vastuunsa ja Kreikan täytyy kunnioittaa näitä vastuita, joita sille on annettu, jotta se saa solidaarisuutta muilta. Tällä tavalla, tällä tavalla näihin minä näihin kysymyksiin sanoisin ja sitten kollegani saa puheenvuoron. Uh, I think uh, you have admittedly touched upon a very important issue that uh, the... Niin tässä heti nousi esiin tärkeä asia, poliittinen ja tekninenkin vuoropuhelu suosituksiin liittyen on aihealua, jota on kehitettävä, kuten kaikki tiedämme. Selvää on, että asioissa lähdetään liikkeelle komissiosta ja jäsenmaat voivat eh, keskustella asioista, mutta pitkälti kahdenvälisesti komission kanssa eh, omien maiden käytänteistä. Joissain maissa työmarkkinaosapuolet eh, otetaan mukaan ja parlamentitkin varsin tehokkaalla tavalla, mutta ei kaikissa jäsenmaissa. Ja nämä ovat elementtejä, jotka on esiin nostettava. On selvää, että tarvitaan enemmän aikaa. Ja nyt keskustelut on käyty varsin tiukassa aikataulussa ja tämä ei ole mahdollistanut riittävän syvällistä asioiden tarkastelua ja myöskin temaattisempaa asioiden tarkastelua tarvitaan. Ja sitten jälkimmäisen kysymykseen Bulgaria ja Malta. Eli eh, eläke E ikäkysymykset ja muut. No nämä ovat asioita, jotka eivät liity pelkästään yhteen jäsenvaltioon. Uskoisin, että meidän tulisi lähteä liikkeelle siitä ajatuksesta, että jos aikataulu sen sallii näinä haasteellisina aikoina, olisi hyvä tarkastella sitäkin, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Mutta aikaa siis tarvitaan huolelliselle ja riittävän syvälliselle asioiden tarkastelulle eikä asioita saada ratkaistua pelkästään, jos huomioidaan Bulgaria ja Malta. Esimerkiksi, jos tässä nyt Malta mainitaan, niin mitä vaikutuksia on tai mitä käytänteitä on käytössä siellä liittyen näihin sosiaalisiin järjestelyihin eläkkeisiin. Kiitos. Sitten Sven. Ja, ich fange mal auf Deutsch an. Aloitan tässä se, ensin saksaksi, mutta sitten siirryn Englantiin. Siis tervetuloa tänne valiokuntaan jälleen. Minun mielestäni, kun minä katson, mitä komissio on ehdottanut ja mitä on päätetty, niin tietenkin tämä on askel eteenpäin. Tässä ihan selvästi näkyy se, että tässä nyt kuitenkin pysytään rajoissa – että tässä ei ole vesitetty asioita liikaa. Tässähän on nyt kuitenkin maita, missä ei ole tehty näin. Tämä on kuitenkin ilahduttavaa ja myös komission rooli on vahvistunut, kuten tekin sanoitte. Mutta minä tunnen tietenkin parhaiten Saksan tilanteen, oman maani tilanteen. Ja nyt tuntuu siltä, että neuvosto on löytänyt uuden keinon tai tällaisen tempun, jota nyt ei aina voi ottaa tosissaan. Siis nämä suositukset, niin ei voida sanoa, että nämä ovat talousliberaaleja. E, täällä puhutaan e, palkoista ja tuottavuudesta ja palkan e, laskusta ja noususta. Täällä puhutaan investoinneista koulutukseen ja tutkimukseen. Koulutusjärjestelmä ne ei palvele kaikkein heikoimpia. Ja täällä sanotaan, että eräitä palveluita täytyy vapauttaa. On hyvin paljon mm, tällaisia, kuten apteekkarit ja muut. Niin, täällä on hyvin vaikeille sektoreille komissio lähtenyt ja verokannustimia pitää muuttaa. Eh, eli siis tällainen, kun on perheen toinen palkansaaja, niin hyvin vaikeita asioita tässä on. Me emme ole vaatineet mitään muutoksia tähän. Mutta sitten kun katsomme näitä suosituksia, niin nehän ovat hyvin samanlaisia kuin viime vuonna. Niitähän ei noudatettu. Ja sitten tästä tulee seuraava kysymys. Mitä tapahtuu, miss, näillä sektoreilla, joilla, joilla suositukset ovat edelleen eh, samanlaisia, koska mm, on maita, jotka eivät niitä noudata. Maat eh, siis kerta kaikkiaan kävelevät näiden yli ja sanotaan, että niitä on osittain noudatettu, jos jotain pikkuasioita on noudatettu, mutta ei kuitenkaan niiden ydintä. Nyt haluaisin tietää, mitä neuvosto on ajatellut näiden maiden osalta, jotka vuosikausia ovat vältelleet näitä muutoksia. Ja mitä sitten komissio tästä sanoo, tehdään suosituksia mitä ne tapahdu. Ja sitten vielä englanniksi toinen kommentti. Te puhuitte solidaarisuudesta ja siitä, ähm, että miten nämä ongelmat ratkaistaan, jotka ovat peräisin toisesta maasta. Me näemme, kuinka vakava tilanne Kyproksella on. Hyviä syitä on siihen, miksi tätä tukea pitäisi antaa, jotta pankkijärjestelmä ei kaatuisi. Kuitenkin samaan aikaan pohdin sitä, että eihän solidaarisuus ole yksisuuntaista. Tekstistä me puhuimme jo Strasbourgissa. Tässä on tällaiset verotus voi olla nollatasolla näissä omissa obligaatioissa ja sitten ulkoisissa ei. Ja siis Kyproksessa on hyvin paljon firmoja, jotka vetee ta- paikallisessa talouselämässä tulosta mutta ne ovat siellä siksi, koska tämä verotusympäristö on niin suotuisa. Ja mietinkin sitä, että jos nyt eurooppalaisesta mekanismista pyydetään rahaa, niin oletteko te valmiita muuttamaan verotusmallianne, jotta jottei firmat tule sinne välttääkseen muualla tapahtuvaa verotusta? Tämähän on solidaarisuutta. I'll respond to the last question first. Niin. Vastaan nyt tähän viimeiseen kysymykseen ensimmäisenä, eli tämä solidaarisuus on käsittelyssä yleisellä tasolla. Eli Kreikka. Kreikassahan nämä ongelmat ovat alkaneet ja se on sitten ja vaikuttanut suoraan Kyprokseen. Ja kun tässä nyt sanoin, niin uskon toki tähän solidaarisuuteen niin kuin kreikat, kreikkalaiset nyt odottavat solidaarisuutta, niin heidän täytyisi myös ottaa hyvin, hyvin vakavasti ne sitoumukset, joita heillä on Eurooppaan nähden. Tästä puhuin solidaarisuuden yhteydessä, mutta tuo solidaarisuus voi koskea mitä tahansa valtiota. Tämä saattaa tulla sovelletuksi mihin tahansa valtioon. Ja sitten vielä tarkemmin siihen, mitä sanoit. En puhu tähän verokysymykseen, koska niistä ei pitänyt puhua, mutta jos jollakin nyt on jotain tietoa, mikä olette saaneet, ja se on väärin, mutta voitte sitten äh, kirjoitatte minulle, niin minä voin vastata siihen, miksi tätä verotusjärjestelmää halutaan tällä tavalla nähdä. Kyproksen, Kyproksella on hyvin alhainen verotaso, mutta se koskee kaikkia sekä paikallisia että kaikkia eurooppalaisia ketä tahansa maailmassa, joka haluaa tulla toteuttamaan liiketoimintaa Kyproksella. Eli se on hyvin alhaisen verotason valtio. No niin, tässä viittasitte siihen, mitä tapahtuu, mikäli maakohtaisia suosituksia vain vältellään ja samat suositukset toistuvat vuodesta toiseen. Olet aivan oike- olette aivan oikeassa, mutta tämä on juuri liittyy, kysymys, joka liittyy juuri tuohon comply or explain menettelyyn. Eli nyt neuvoston vastuulla on päätös näistä suosituksista. Ja siitä syystä neuvosto on ottanut nyt kannettavakseen tämän valtavan vastuun, jota sillä aikaisemmin ei ollut. Eli nyt tässä täytyy huomata, että me käsittelemme sellaista järjestelmää, joka etenee kyllä hitaasti, mutta tehokkaasti. Eli neuvoston pitää selostaa neuvoston täytyy nyt sitten vaatia selityksiä siitä, että miksi kahteen peräkkäiseen vuoteen samat suositukset on saatu, jouduttu antamaan. Ja sitten, jos, ja sitten siitä saadaan selostukset ja vastaukset ja toivotaan, että ne mekanismit, joita on otettu käyttöön, myös toisivat ne tulokset, joita tahdotaan. Ja nyt minun kollegani voi varmaan vielä vastata tähän, jos tarvitaan. No, eiköhän tämä nyt jo riitä. Yeah, yeah, yeah. We have got uh, eight more people. Meillä on kahdeksan kysyjää vielä täällä listalla. Minun, minun koneen lähtevästä keskiyöllä siis olen kyllä käytettävissä. No, joku muu voi tietenkin olla sitten puheenjohtajana. Seuraavana ECRn kysymys. Really very brief, I think... Kysyn eh, lyhyesti kysymykseni. Tässä asiasta on melko laajasti keskusteltu. Vaalipiiristäni niin usein kysymys, eh, joka kuuluu, ovatko kaikki jäsenmaat nyt pahimman jo kokeneet ja nähneet vai onko pahempaa vielä luvassa? Kun nyt toimitte, puheenjohtajan roolissa, niin voisitteko jollain tavalla vakuutella minua ja äh, rohdutella sanomalla, että pahin on jo nähty ja ollaan menossa parempaan päin vai mikä on tilanne? As I said, I have been in the chair. Niin. Tänään oli siis ensimmäinen päiväni puheenjohtajana. Riittääköhän se tekemään minusta asiantuntijan antamaan tähän kysymykseen vastauksen, mutta teen parhaani kansainvälinen kriisi, se on jo kestänyt jonkin aikaa. Kannattaa lähteä liikkeelle vuodesta 2008 Lehman Brothers-konkurssista. Eh, sen jälkeen niitä on tullut paljon lisää pankkialalla ja finanssisektorilla. Mutta kaikki varmasti voivat myöntää myös sen, että kovasti on myös ponnisteltu Euroopassa ja muuallakin, Euroopan ulkopuolellakin, jotta saataisiin asiat taas oikeille raiteille 20 kokoukset ja muut vastaavat eh, pyrkivät löytämään hyviä ratkaisumalleja eh, ja puuttumaan eh, niihin puutteisiin, joita tällainen vapaa markkinajärjestely mukanaan toi. Ja oikeaan suuntaan on jo menty ja paljon on tehty. Haluaisin ajatella sillä tavoin, että nyt ollaan jo lähdetty liikkumaan eteenpäin mutta Euroopassa meillä täällä on vielä lisäongelma, joka liittyy euron kriisiin. Eli sen myötä tilanne vielä hankaloitui, koska eh, ongelmat ikään kuin tuplaantuivat. Mutta kun tarkastelee sitä, mitä viimeisten puolen vuoden aikana on tapahtunut ja katsoo tehtyjä päätöksiä, jos esimerkiksi katsotaan kymmenisen päivää sitten tehtyä päätöstä eh, Eh, huippukokouksessa tehtyä päätöstä, niin uskoisin, että varsin perustavalaatua oleviin kysymyksiin on nyt puututtu. Ja keskustelutasolla vieläkin enemmän. Eli niiden tietojen pohjalta, jotka minulla itselläni nyt on, olisin varsin luottavainen sen suhteen, että tässä parempaan päin ollaan menossa. Jonkinlainen kontrolli on saatu. Eli näin uskoisin sanoa. Pitkälliset keskustelut kuitenkin jatkuvat sen suhteen, miten tilannetta vielä voidaan parantaa. Anteeksi nyt, tässä ei kukaan saa seisoskella keskellä salia estämässä näkyvyyttä. Se ei ole sopivaa. I'm sure if somebody stood in front of you, Werner, that when your question... Siis ei ole kiva, mit, mitä itse tykkäsit siitä, että joku olisi edessä, kun, kun kysymys. You're coming later. Ah, okei. Okay. Si- teidän vuoronne on sitten myöhemmin. I think, I, just conclude that... Ehkä päättäisin vielä oman puheenvuoroni. Eli olen kyllä optimisti ja haluaisin uskoa, että olemme nyt pääsemässä ulos tästä sotkusta, eurokriisistä ja rahoituskriisistä. Kärsivällisyyttä tarvitaan. Kärsivällisyyttä tarvitaan ja kyllä tästä ulos päästään. Anteeksi, että nyt keskityin. Meille tapahtui sama, sama aamulla. Avustajat tulivat tänne ja sitten kukaan ei nähnyt siitä takaa mitään ehkä vähän lisää kuria tarvittaisiin saliin. Nyt otetaan ryhmittäin näitä kysymyksiä. Meillä on vain 25 minuuttia jäljellä, koska tämä sali ja tulkit sitten eivät ole enää käytössämme. Jean-Paul. Niin, mihin asti meidän kokouksemme oikeastaan kestää? Tätä aikataulua on nyt muutettu. Tässä ajateltiin, että tämä kestäisi vain tunnin kolmesta neljään. Eli mihin asti tämä kokous nyt kestää, koska meillä on kaikenlaisia muitakin velvollisuuksia. Me olemme muuttaneet kaikki omia aikataulujamme, eli tunninhan tämän piti kestää. Um, Aivan totta. Me voimme jatkaa 18.30 asti. Huone on käytettävissä ja tulkit. Ja koska kysymykset ovat näin pitkiä, niin me olemme nyt ylittäneet eh, aikamme. Ministeri kuitenkin on käytettävissä ja jos, jos kaikille sopii, jatkamme puolen seitsemään asti. Nyt kuitenkin otamme nämä kysymykset vähän tällä tavalla ryhmissä. Antolin, Sanchez, Pereiro, Pablo ja Otmar Karas ja Marskon ja Werner on sitten sinun vuorosi. Ei vielä kuitenkaan. You're the third. Same. Sorry. It... Kolmantena. Kolmantena. Muchas gracias. Kiitokset. Puheenjohtaja, niin minä haluan kiittää siitä, että Kyproksen edustaja pääsi tänne. Kiitokset myös siitä, että kerroitte meille näistä maakohtaisista suosituksista. Se on mainio väline taloudellisen koordinoinnin kehittämiseen Euroopan unionissa ja viittaisin vain tieti, tiesiin kysymyksiin. No, Espanjahan on saanut eniten suosituksia. Meillä on niitä suorastaan kahdeksan. Uskon, ettei kukaan muu ole näin suurta määrää suosituksia saanut osakseen. Ja sitten toiseksi kysyn euroalueesta. No, Espanjasta haluaisin tietää seuraavan. Onko tämä saamani tieto totta? Eli komissio, tähän nyt, hyväksykö komissio nämä kaikki tehdyt muutokset? Tässä havaitsen suosituksissa kolme muutosta. Mielestäni ne menevät aivan oikeaan suuntaan kohtaan, ne ovat ihan myönteisiä muutoksia, jotka koskevat Espanjaa. Tässä puhutaan siitä, että tiedon välitystä täytyy nostaa ja hallinnollista kustannuksia vähentää. No, tämä sinänsä vaikuttaa ihan järkevältä, mutta onko tämä muotoilu? juuri se, mikä hyväksytään. Mielestäni neuvoston teksti on kuitenkin parempi kuin komission teksti. Ja sitten tässä puhutaan haavoittuvimmista ryhmistä. Se on hyvä myös. Mutta jos nyt tutkailen tätä vielä laajemmin, niin tässä on tehty ikään kuin tietynlainen myönnytys tälle tuosta konsoliverotusjärjestelmän konsolidoinnista Mielestäni siinä täytyy toimia älykkäästi ja järkevästi. Tässä nyt täytyy ehkä vähän arvostella sitä, että tässä Espanjan mm, hallitus on esitellyt juuri kolme kuukautta sitten tuon oman talousarvionsa ja siinä oli tuo 8 prosentin alijäämä ja sen jälkeen neuvosto sitten toivoo tuota 5,3 ja nyt sitten tässä käykin 6,3. Eli tässä nyt on vähän outoa tietoa. Minä en tiedä, mikä näistä luvuista on oikea enää. Ehkä meidän täytyy nyt nähdä tämä vähän kielteisenä asiana hyvin lyhyen aikavälin muutoksina, kun yhtäkkiä tällaisia kriteereitä on vaan muutamassa kuukaudessa ryhdytty muuttamaan noin vain yksi, kaksi, vaikka tämä kriteeri oli kaikista järkevin minun mielestäni alun perin. Ja sitten minä mietin tätä erityisaika rajaa, eli kahden vuoden järjestelmää joka nyt on otettu käyttöön. Ja se myös, että näitä suosituksia tutkaillaan uudelleen ja arvioidaan uudelleen tässä kolmen kuukauden jälkeen. Mielestäni tämä on hyvä ajatus. Minun mielestäni suositukset euroalueelle ovat myös hyvät, mutta tässä euroalueelle kuitenkaan ei ole määritelty mitään aikarajoja. Maakohtaisissa suosituksissa on, mutta euroaluetta koskevissa ei. Eli siinäkin pitäisi olla selvät ajatukset, kun neuvostolla, neuvoston olisi pitänyt jonkunlaiset järkevät määräpäivät tähän myös saada. Kiitos. Okay, I'm losing lots of questioners because we've gone so slowly. Tässä nyt menemme hitaasti seuraavana. Pablo ja Annie. Ja sitten otamme vastaukset. Gracias, eh, Sharon, querido... Kiitos Sharon, hyvä ministeri. Kiitokset siitä, että saavuitte tänne kokoukseemme. Esittäisin pankkiunionista selvän kysymyksen. Espanja, tarkoitan parlamentti, on aina ollut tämän ajatuksen takana ja, toi, ja olemme iloisia siitä, että viime perjantaina huippukokous on päässyt yhteisymmärrykseen juuri tästä pankkiunionista ja sen omi, eli eri pilareista. Neuvosto on välittänyt hyvin selkeän viestin komissiolle valmistella ehdotuksen tiettyyn päivämäärään mennessä. Tosin jotkut neuvoston jäsenet ovat nyt jo puhunut, puhuneet tällaisista aikarajoista, jotka vaikuttavat ihankin järkeviltä, mutta sitten osa neuvoston jäsenistä intoilee vuosikausien venyttämisestä ennen pankkiunionin toteuttamista. Mikä teidän käsityksenne on aika rajoista, kun te kuitenkin ECOFINia johdatte? Onko teidän mielestänne nyt jotain mm, optimistisempaa vai pessimistisempää linjaa noudatettava? Kiitos. Annie. Annie. Thank you, Sharon. Kiitos Sharon. Ja ministeri, minä en halua mitään vaikeata kysymystä teille esittää Kreikasta, että suositus, joka koskee Kreikkaa, on hyvin lyhyt ja täällä vain sanotaan, että ohjelma on pantava täytäntöön. Ja se onkin juuri se, mitä hallitus ja uusi valtiovarainministeri ovat aikoneet tehdä. on hyvin huono asia, jos demonisoidaan tätä euroaluetta yhdenkään maan kohdalla. Ja mitä tuli näihin maihin, jotka saavat erityissuosituksia, siis myöskin Kypros ja, Portugali. Keskeinen riippuvuus on selvä asia. Ei ole mitään epäilystä siitä, että Kreikan obligaatiot ovat tulleet maksamaan Kyprokselle hyvin paljon. Ja on ollut myös talouspolitiikkaan liittyviä ongelmia. Keskinäinen riippuvuus on yksi asia, yksi ongelma ja sitten mikä, millä asioita parannetaan, se on toinen asia. Pyydän, että te ottaisitte huomioon tämän talon ja tämän valiokunnan tekemiä suosituksia. Elisa mainitsi tässä sixpackin ja sitten meillä on twopack jossa puhutaan valvonnasta. Me ehdotimme näissä uusissa suosituksissa ministereille, että ne maat, jotka ovat näissä sopeuttamisohjelmissa jo menossa, niiden täytyy pystyä osoittamaan joustavuutta Esimerkiksi täytyy ottaa näitä makroekonomisia tasapainoja ja mahdollisia tavoitteiden muutoksia, jotka ovat sen takana, mihin maat haluavat suostua. Kaiken kaikkiaan me ehdotimme lisää joustavuutta ja lisää tehokkuutta. Näin parlamentti suositti. Voitteko vahvistaa tällaisen lähestymistavan? Meillä on tämä trilogi huomenna asiasta. Ja vain kaksi tahoa, tai tässä on kaksi tahoa, jotka puheenjohdon, puheenjohtajan puolesta ovat mukana, mutta täällä eh, en aio mitään trilogiaa ruveta itse vetämään. Regarding the first question, which, um, Mitä tulee ensimmäisen kysymyksen, joka liittyy Espanjaan ja kahdeksaan äh, Espanjaan kohdistuneeseen maasuositukseen, suositukset ovat varsin äh, olennaisia mielestäni. Ja äh, valtiovarainministeri Luis tänään juuri kokouksessa tiedotti mm, ECOFIN-neuvostoa ja eilen euroryhmää kaikista eh, suosituksista, eh, jotka voidaan hyväksyä. Eli niiden hyväksyttävyys on tärkeä ennakkoehto, mutta ei ehkä absoluuttisesti tässä muodossa. Ja tämä oli syy sille, miksi eh, näihin estettiinkin sellainen reaktio, että Espanja ei pelkästään saanut pankkitukea, jota se tarvitsi pankkien pääomittamiseksi, vaan äh, saatiin myöskin lisää aikaa vuoden verran, mitä tulee alijäämän purkamiseen äh, kohdistuneen ohjelman täytäntöönpanoon liittyen. Eli tässä esitettiin siis 2 prosenttia vuoteen 2014 mennessä. Eli tässä kokonaiskommentti tai kokonaisuutta koskeva kommentti esitettiin näihin suosituksiin liittyen ja sain sitten vastaanoton euroryhmässä ja tänään Ecofinissa. Eli välineet ovat olemassa, rahastot ovat olemassa, on olemassa valmiudet auttaa. Eli tämä on kaksisuuntainen menettely. Ja tämän halusin Kreikankin osalta esiin tuoda. Kaikki tiedämme, että Kreikalla on ongelmia, mutta tarvitaan solidaarista lähestymistapaa. Kreikka tarvitsee apuamme, solidaarisuuttamme. Toisaalta samassa yhteydessä totesin, että nämä velvoitteet, ne on myöskin tunnustettava. Ja kun tänään keskustelin uuden Kreikan valtiovarainministerin kanssa, Janis Tugnaraksin kanssa, niin keskustelussa äh, hän itse kertoi, että eilisessä euroryhmän kokouksessa Kreikka esiintyi, että se on valmis sitoutumaan näihin velvoitteisiin. Eli kyllä solidaarisuus äh, kulkee käsi kädessä äh, velvoitteiden kanssa. Mitä pankkiunionin tulee, tämä on varsin uusi aihe, joka nousi esiin kymmenisen päivää sitten, eli tässä vielä hyvinkin paljon tehtävää on edessämme. Kyse on kuitenkin yhdestä prioriteetista eh, ECOFIN-neuvostossa. Ja selvää on, että tähän asiaan tulemme vielä varsin pian palaamaan ja saamaan myöskin komissiolta asiaan liittyvän ehdotuksen. Mutta niin kuin tässä aikaisemmin jo totesin, jos puhutaan yhdestä eh, valvovasta viranomaisesta, sehän olisi mukana tässä pankkiunionia ehdotuksessa perusedellytyksenä, niin kunhan tähän liittyvät elementit saadaan kasaan, niin uskoisin, että optimistisesti asioita tarkastellen voi todeta, että varmasti päästään kriisistä ulos, luottamus palautuu, markkinat alkavat jälleen luottaa tietoihin ja pankkijärjestelmä, joka on varsin tärkeä mille tahansa taloudelle, jälleen pystyy toimimaan. Ja toisaalta sitten valtion kysymys myöskin, sehän on myöskin varsin läheisessä yhteydessä näihin muihin kysymyksiin. Kiitos. Did you want to, um... Halusitteko sanoa, että saamme kaiken, mitä Tupacissa luvattiin? I think we should not uh, preempt. Mielestäni tämä, tässä huomenna käydään hyvin kiinnostavaa keskustelua ja sitä pitää tehdä tyhjäksi etukäteen odottelemme. Surprising, but let's hope we Tämä ei ole täysin yllättävää. Toivottavasti edistymme asiassa huomenna. Minä pyydän anteeksi niiden jäsenten puolesta, jotka eh, joutuivat eh, lähtemään. Tässä oli koordinaattorit aluksi esittävät liian pitkiä kysymyksiä ja aika meni näin. Mutta kiitoksia siitä, että annoitte meille aikaanne. Ja kyllä tämä oli hyvin vaikea tietenkin järjestää ECOFIN kokouksen tuoksinassa. Se yhdeksättä on seuraava kokouksemme kello kolme. Kiitoksia.